järjestyksen säännön 74 mukaisesti ja nämä uudet säädökset sitten myös julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjan liitteenä. Ja sitten istuntokauden lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja esityslista on kaikille jaettu, joten voimme siirtyä sen